listalla on yhteiskeskustelu Filippiineistä. Meillä on kolme suositusta edustaja Brokilta. Annamme välittömästi puheenvuoron esittelijälle. Herra Brok, olkaa hyvä. Herr President. Puhemies, neuvoston puheenjohtaja, hyvät kollegat, meidän on äh, pidettävä hienona tätä 11. Äh, heinäkuuta äh, allekirjoitettavalle sopimukselle, kirjoitetulle sopimukselle. Ja toivon mukaan tämä sopimus astuu voimaan vielä tänä vuonna, jos kaikki jäsenvaltiot sen ratifioivat. Tämä on tässä yhteydessä myös tämä Kroatian pöytäkirja ja sen päätöslauselma. Meidän täytyisi vahvistaa meidän bilateraaleja suhteitamme, se on kaikkien intresseissä. Ja olisi tärkeää, että Filippiinit eh, tiellä kohti eh, demokratiaa ja pettämistä saisi meiltä tukea ja jatkaisi matkaansa siihen. Uskon, että Filippiinit, jossa on yli 100 miljoonaa asukasta, Koillis-Aasiassa on hyvin tärkeä kumppani meille. Filippiinit ovat äh, hyvin tärkeällä reitillä ja uskon, että tämä maantieteellinen keskustelu on myös tärkeä kysymys ja me tarvitsemme tähän rauhanomaisen ratkaisun ja meidän tulisi kehittää hyvät suhteet Filippiineihin. Filippiinit ovat mukana myös näissä alueellisissa kiistoissa Etelä-Kiinan merellä. Kiinan aggressiiviset menetelmät näillä vesillä aiheuttavat suurta huolta kanssa, suurelle kansainväliselle yhteisölle – ja me meidän täytyisi uudistaa vetoomuksemme siitä, että nämä kiistat ratkaistaisiin rauhanomaisella tavalla kansainvälisen oikeuden pohjalta. Navigaatiovapautta ei saa rikkoa tai loukata. Ja sen vuoksi vetoaisin kaikkiin osapuoliin löytämään rauhanomaisen ratkaisun ja tekemään läheisempää yhteistyötä myös äh, raaka-aineiden hyödyntämisessä. Filippiinit ovat tärkeä tekijä myös kansainvälisen terrorismin vastaisessa taistelussa. Filippiinien ryhmät ähm, siellä etelässä ovat yhteydessä al ja Daeshiin ja moniin muihin terrorijärjestöihin. Minenä on rauhanprosessi. Maaliskuun 2014 sopimus, rauhansopimus, ja siitä tulisi pitää kiinni ja täytyy työskennellä eteenpäin niin, että noudatettaisiin lakia ja että tämä uusi sopimus ja uusi laki hyväksyttäisiin vihdoin viimein parlamentissa. 30. heinäkuuta uusi Filippiinien presidentti astuu virkaansa. Tästä on käyty aikamoista keskustelua, koska hänen nolla tason politiikkansa tavallaan kaikkea vastaan. Hänen kova politiikkaansa on herättänyt paljon polemiikkia. Mutta hän haluaa kuitenkin jatkaa Edeminnon rauhanprosessia ja sopimusta. Filippiinit saivat Euroopan kanssa etumuisuusaseman ja täytyisi pyrkiä siihen, että Filippiinit ratifioisivat esimerkiksi työoikeus ja muut eh, ihmisoikeuksiin kuuluvat asiat, ottaisivat huomioon myös ympäristön, paremman hallintotavan. Ja tämähän on myös, eh, tai tämän pitäisi olla edellytys tälle etuimusasema plussalle Filippiinien kanssa. Euroopan unionin tulisi pyrkiä myös vapaa kauppa sopimuksen neuvotteluun Filippiinien kanssa lähitulevaisuudessa. Kiitos. Kiitos edustaja Brock. Nyt ministeri Kunders saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää Elmar Brokia hänen mietinnöstään ja tämän illan puheenvuorostaan oli kunnioitan sitä, miten tärkeänä hän pitää sitä, että vahvistetaan suhteita EUn ja Filippiinien välillä. Joskus Filippiinejä aliarvioidaan. Se on todella tärkeä maa, se on kaukana, mutta se on avainkumppani unionille – Meillä on laajat kauppayhteydet siihen, se on tärkeä maa, niin kuin te sanoitte, johtuen sen strategisesta sijainnista. Kaakkois-Aasiassa se on sellainen maa, jossa on varsin monimutkainen tilanne niin sisäistä kuin ulkoisistakin. te mainitsittekin, kuinka tärkeää Mindanaon rauhanprosessi on ja miksi täytyy tukea tätä rauhansopimusta, investoida siihen ja toivoa myös, että se johtaa uutta uuteen lainsäädäntöön itse Filippiineillä. Meillä on suhteet olemassa, niin kuin te tiedätte. Ne tu- niillä taustalla on pitkä historia ja vahvat keskinäiset intressit. Tänä vuonna juhlimme 25. kumppanuusvuottamme viimeisen neljännesvuosisadan aikana siteemme ovat tiivistyneet kumppanuudeksi, johon liittyy monia eri tekijöitä, kauppakehitys, ydinkysymyksiä, mutta myös yhä enemmän tämä liittyy turvallisuus- ja poliittisen yhteistyöhön, ja meistä on tärkeää, että on myös näitä kansainvälisiä yhteyksiä, ihmisten välisiä yhteyksiä. Kaikkihan me, monet meistä tietävätkin tämän, koska Filippiiniltä tulee paljon työvoimaa, ja meidän pitää varmistaa, että tapa, jolla työvoima sieltä lähtee, sitä noudatetaan myös Euroopassa, mitä tulee ihmisoikeuksiin. Uusi sopimus, jonka mainitsitte, herra Brock, tuo poliittisen tilaisuuden ja kunnolliset puitteet toivottavasti, jotta nämä suhteet voivat edelleen eh, kehittyä. Erityisesti mitä tulee poliittisiin siteisiin. 11. Ma- maaliskuuta annettiin julkilausuma hiljattaista tapahtumista Etelä-Kiinan merellä. EU edelläkin tukee tätä tärkeää Mindanaon prosessia ja tämä on ollut tärkeä asia myös Filippiineille rahanprosessin on mahdollisuus saada aikaan äh, rauha ja pystytään toimimaan radikalisoitumista vastaan. Tietysti Abu Sayyaf-ryhmä on va- osoittanut uskollisuutta ISISille ja tietenkin EU haluaa tehdä läheistä yhteistyötä Filippiinien kanssa mahdollisimman älykkäällä tavalla, jotta voidaan auttaa hallitusta siellä toimimaan tehokkaasti tätä sisäistä, tätä sisäistä uhkaa vastaan. Vain esimerkkinä tästä kun ajatellaan näitä poliittisia yhteyksiä, joita pyrimme tiivistämään. Filippiinit ovat hyväksyneet johtaa ASEANin alueellisen foorumin kanssa konferenssi, jossa käsitellään ääriväkivaltaisuuksia. Me pyrimme työstämään eri puolia asiassa. Pyrimme myös ennaltaehkäisemään ja vähentämään radikalisaatiota rauhansopimus tulee voimaan, että se, tai siis kumppanuussopimuksen jälkeen pitäisi saada vapaakauppasopimus tulevina vuosina. On hyvä asia, että ensimmäinen neuvottelukierros vapaakauppa-alueesta sujui hyvässä hengessä. 2014 kesän jälkeen GSP Plus on taannut paremman pääsyn Euroopan markkinoille Filippiineille. Se perustuu maansitomukseen toteuttaa ihmisoikeus- ja työoikeuksia ja hyvä hallintotapa, se on tärkeä. GSP Plus on vaikuttanut myönteisellä tavalla vientiin Eurooppaan. Ensimmäinen raportti tästä esiteltiin teille tammikuussa ja siinä todettiin, että vielä on työtä jäljellä erityisesti ihmisoikeusyleissopimusten kohdalla – tässä viitataan GSP Plus-päätökseen ja niin kuin tekin sanoitte, ja tämä näkyy myös tästä mietinnöstä, tässä viitataan aivan erityisesti oikeuslaitoksen uudistukseen ja kysymyksiin, sellaisiin kysymyksiin kuten rankaisemattomuus ja oikeuden ulkopuolella tapahtuvat murhat. Tässä puhuttiin myös rankaisemattomuudesta muutenkin Filippeinillä me, ilmaliikenne on myös tärkeä yhteyskohta ja tulevaisuudessa tullaan allekirjoittamaan horisontaalinen sopimus meidän ja Filippiinen väillä koskien ilma, ilmailua. Näin voidaan toimia yhtäläisellä tavalla EU-oikeuden mukaisesti. Sitten kehitysyhteyspolitiikkaan. Filippiinit on myös maa, jossa on paljon epätasa-arvoa Tähän liittyy monia kehitysyhteistyökysymyksiä mukaan lukien kestävän kehityksen tavoitteet. Meillä on monivuotinen indikaattoriohjelma, joka kattaa kauden 2014-2020. 335 miljoonaa euroa on tämä summa. Tämä on aika suuri lisäys, jopa kaksi ja puoli kertaa verrattuna aikaisempaan kauteen. Mielestäni on tärkeää, että teemme yhteistyötä Filippiinien kanssa, kun se johtaa ensi vuonna asianjärjestöä. järjestöä ja mielestäni Filippiinit ovat olleet meille todella tärkeitä. He ovat halunneet osallistua tai tukeneet meitä, kun olemme halunneet osallistua asian kokoukseen tarkkailijana. Sitten on ehkä tärkeää sanoa jotakin yleisistä vaaleista, jotka pidettiin 9. toukokuuta. Osallistuminen oli suurta, monet ihmiset äänestivät ja tulokset olivat aivan selviä ja tulokset, tuloksia saatiin johtuen myös Filippiinien vaalikomiteasta ja yhteistyöstä, jota Akin hallinto on äh, myöntänyt. Varmaankin tiedän yhtä hyvin kuin te tiedätte, kuinka paljon julkilausumia vaalikampanjan jälkeen tämä voittaja, mutta myös muut tekivät. Ja siinä tietysti yritettiin ottaa uudelleen käyttöön kuolemanrangaistus ja voin vakuuttaa, että EU on todella sitoutunut ihmisoikeuksiin ja sitä koskevaan lainsäädäntöön. Olemme myös puhuneet eh, hallinnon kanssa tästä hyvin rakentavasti ja olen pyrkinyt tai pyrin ottamaan mahdollisimman pian selvää tulevan hallinnon poliittisista suuntaviivoista heinäkuussa käsitellään tätä. Ja ihan lopuksi, hyvä puhemies, kumppanuussopimuksen hyväksyntä luo puitteet sille, että voimme tehdä tiivimpää yhteistyötä. Se kattaa myös kaikki nämä eri asiat, kauppasopimukset ja myös ihmisoikeuksia koskevan vuoropuhelun. Kiitos, hyvä puhemies. Äh, äh, äh, Kiitoksia. Seuraavaksi puhuvat poliittisten ryhmien puolesta ensimmäiseksi EPP, Berner Langen. Äh, Kiitos, herra puheenjohtaja. Minä äh, yhdyn kahteen edeltävään puhujaan, kerran Brokin. Äh, herra Brokkia kiittää erinomaisesta mietinnöstä ja sitten ministerineuvoston puheenjohtaja vielä asiaa Valtuuskunnan puheenjohtajana haluaisin erityisesti painottaa sitä, että, että on todellakin päätetty tämä kumppanuussopimus panna käyntiin. Me olemme huomanneet, että siellä varsin epädemokraattinen vallanvaihto tapahtuu. Me tiedämme, että että on allekirjoittanut kahdeksan yhdeksästä ihmisoikeus julki näistä päätöslauselmista siis sopimuksista. Tiedämme, että 70 prosenttia belgialaisista tuotteista voidaan tuoda verot ilman tullivapaasti Eurooppaan. Eli pitkällä yhteistyössä jo olemme. Myöskin Naon ja MFL kanssa olemme rauhanprosessia Äh, hioneet. Tietenkään vielä sopimusta ole saatu, mutta oletamme, että tämän uuden prosentin aikana sitten tämä tulee toteutumaan ja että me saamme sitten vapaakauppasopimuksen Filippiinien kanssa äh, ja sitä kautta sitten vielä syvempään kumppanuuteen ja yhteistyöhön. Kiitoksia monipuolisesta yhteistyöstä. Thank you. On behalf of... Kiitoksia äh, sosiaalidemokraattien puolesta. Bettini. Presidente. Kiitos puhemies. Tämän kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen hyväksyntä EUn ja Filippiinien välillä on todella tärkeä toimenpide. Olen SNDn varjoesittelijä ja kiitän kaikkia kollegoita, erityisesti Elmar Brokia, joka todella sai älykkään tasapainon ehdotettujen tarkistusten välille ja näin hän sai myös valiokunnassa suuren enemmistön taakseen. Tämä puitesopimus vahvistaa sen impulssin, jonka me haluamme antaa tälle vapaakaupalle EU:ssa. Mutta siinä otetaan huomioon myöskin ihmisoikeudet, jotka ovat se ratkaiseva edellytys, jotta mitään vapaakauppasopimusta voitaisiin hyväksyä. Ja tässä myös ehdotetaan investointeja maailmankolkkaan, joka todella laajenee kaupan alalla nopeasti. Ja tässä myös otetaan huomioon nuoret. Ja Filippiinit on todella hieno maa. Siellä on ollut aina tiivis yhteys länsimaihin. Siellä on hienoja maa-alueita, mutta silti siellä on myös muun muassa korruptioongelmaa, erityisesti lainvalvontaviranomaisten alalla, mutta kyse kuitenkin demokratiasta, joka tukee ihmisoikeuksia ja kansalaisvapauksia. Ihmisoikeuksia tietysti ja köyhyyttä sitä voidaan aina parantaa ja se vaatii yhteistyötä ja tukea Filippiineille. Toivon, että tulevien kuukausien aikana Filippiinien kanssa tehtävää yhteistyötä voidaan todella edistää sekä poliittisesti että kulttuurisesti tämän enemmistöhallituksen kanssa ja näin voidaan tilannetta siellä parantaa. Grazie, onorevole Bettini. Kiitoksia, edustaja Bettini. SR-ryhmän e puolesta edustaja Belder. Kiitoksia, puhemies. E, päätöslauselma Filippiineistä e, on aivan oikeassa. Emme ole huolestuneita alueesta Kiinan merellä siellä on eh, jännitteitä, jotka liittyvät Filippiinien ja Euroopankin intressiin. Eh, hyvin merkittäviä kulkuväyliä eh, on tällä alueella. Tämä on myös geopoliittinen fakta. Ja kolmanneksi, kansainvälinen oikeusjärjestelmä tulee säilyttää, joten on aivan selvää tässä päätöslauselmassa se, mitä sanotaan Eteläisestä Kiinan merestä – Niin. Ja asia on, asiasta huomautettu myös Kiinalle. Päätöslauselma, päätöslauselmassa otetaan nämä käytännön säännöt esiin. Ja 2002 tilanne jäi silleen ja meidän täytyy jatkaa siitä. Kiitos. Edustaja Kusuk,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 Uh, Olkaa ja No niin, ihmisoikeuksista Filippiinit voivat toimia esimerkkinä tuolla alueella. Se on jo yhdeksän tärkeintä puitesopimusta hyväksynyt. Ja se on myös todella tärkeä investointikumppani ja siksi me olemme tyytyväisiä tämän sopimuksen tekemiseen. Meidän täytyy jatkossakin auttaa Filippiiniä vähentämään köyhyyttä, torjumaan erilaisia katastrofeja, torjumaan terrorismia ja laitonta ihmis, ihmissalakuljetusta ja muuta tällaista. Meidän emme saa aliarvioida Kiinan merkitystä Etelän Kiinan merellä ja siksi me vetoamme kaikkiin asianomaisiin poliittisiin puolueisiin, jotta ne ratkaisisivat ratkaisisivat CNUM perustaman tuomioistuimen kautta kaikki erilaiset konfliktit. Minä olen ihan varma, että tämän sopimuksen tekeminen antaa uusia kauppamahdollisuuksia ja investointeja sekä EUn että koko alueen hyväksi. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi GUE NGL-ryhmän puolesta edustaja Nadji Gortsu. Puhemies, nyt on taas niin, että, että EU ja kolmannet maat voisivat solmia, voivat solmia yhteistyösopimuksia. Se on aina hyvä, mutta nyt tässä asiassa tilanne on hankala, koska tällä kumppanuusmaalla on suuria ihmisoikeusongelmia. Tässä on sellaisia toimia, jotka horjuttavat rauhaa ja vakautta. Ja tällainen rakentava vuoropuhelu on hyvin haastavaa. Me voimme kuitenkin ajatellaan vaikkapa Kiinan, Kiinan toimia, Yhdysvaltojen toimia ja ää, muutenkin, jotka eivät ole asiaa välttämättä asia edellyttäneet, auttaneet. Me tarvitsemme vuoropuhelua myöskin, vuoropuhelua myöskin muiden Itä-Aasian maiden kanssa, eikä pelkästään rajoittaa sitten ne länsimaihin. Jos ajatellaan vaikka ympäristöolosuhteita ja niiden merkitys, se on erittäin olennaista. Kiitoksia. Vihreiden puolesta edustaja Bytikofer. Kiitoksia. Meidän ryhmämme tukee tätä yhteistyö- ja kumppanuussopimusta äh, Filippiinien kanssa EU-Aasian suhteiden puitteissa on tietysti Filippiini tärkeä EU-kumppanin maa ja toivottavasti tämä e, sopimus sitten edesauttaa alueen e, vaurastumista muutenkin e, tai edistymistä muutenkin kuin taloudellisesti. Me toivomme, että, että, että uusi prosentti on ja, on ja toimii vastuullisesti, mitä hänen puheensa ei välttämättä aina anna ymmärtää, mitä tulee Etelä-Kiinan meren Etelä-Kiinan meren strategiseen tilanteeseen. Tuemme siellä jännityksen lieventämistä. se UNCLOS siis komissio on erittäin tärkeässä roolissa. Sen päätöksiä ja päätöslauselmia pitää kaikkien osapuolten noudattaa. Me tuomitsemme äh, sotilaallisten ja äh, voimien ihmisoikeusloukkaukset äh, ja pahoittelemme sitä, että rauhanneuvottelukset ja tällaiset oikeudesvaltion periaatteet eivät ole täydellisiä toteutuneet. Toivomme, että ihmisoikeus ja työntekijöiden oikeus ja yleissopimukset, joita Filippiinit on allekirjoittanut kylläkin runsaasti, pannaan täytäntöön. Kiitoksia. Ja seuraavaksi AFDD-ryhmän puolesta edustaja Castaldo. Eh, caro presidente. Arvoisa puhemies, niin meidän on tietysti suhtauduttava myönteisesti siihen, että ehdotetaan sopimuksen solmimista Filippiinien kanssa, mutta kyllä täytyy kuitenkin negatiivisiakin seikkoja korostaa. GPS Plusan myöntämiseen pitäisi yhdistää ihmisoikeusasiat, kun katsotaan vaikkapa Amnesty Internationalin raportteja kidutuksesta, poliisien taholta erityisesti ja myös ilmaisun vapautta on räikeästi loukattu. Haluaisin myös korostaa sitä, että meidän pitäisi ottaa erityisesti huomioon täällä tapahtuvat asiat. Yhdysvallat haluavat solmia TTIP-sopimuksen ja meidän pitäisi puuttua erityisesti siihen, miten Kiinan taholta äh, aiheutetaan ongelmia meidän tuotteillemme kaupan alalla. Me odotamme nyt uudelta hallitukselta todellista askelta eteenpäin sen mukaisesti, mitä vaalikampanjassa luvattiin. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi ENF-ryhmän puolesta edustaja Borgesio. Kiitos puhemies. Tämä sopimus liittyy siihen, että millaisia seurauksia tulee olemaan. Mielestäni sillä tulee olemaan ikäviä seurauksia erityisesti omalle maalleni Italialle, muillekin EU-maille. Näin Filippiinit saavat luvan tuoda 60-70 prosenttia tekstiilituotteista tänne. Ja Filippiinien kannalta myös ja EUnkin kannalta tavoite tuntuu olevan vapaakauppasopimuksen muodostaminen, mutta on kuitenkin huomioitava se, että päin on pakko tehdä paikallisten kumppanien kanssa sopimuksia – ja se minun mielestäni aiheuttaa ongelmia muun muassa hintojen alalla. On suuria hankkeita ja suunnitelmia, mutta kun ajattelemme omia pk-yrityksiä, niin me täällä Euroopassa niin tuskinpa ne pääsevät mukaan hankkeisiin. Kiitos. Eh, Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja, edustaja Miljan Maan. Kiitoksia puhemies. Filippiinit on tärkeä asian jäsen. Se on hyvin lähellä Euroopan unionia. Meillä on yhteistä historiaa ja yhteisiä intressejä. Huomenna hyväksymme sopimuksen ja se on edistysaskel poliittisesti. Ja tällä tavoin meillä on parempaa yhteistyötä tällä alueella. Voimme torjua eh, siellä ilmastonmuutosta, köyhyyttä. Filippiinit on kärsinyt terrorismista ja Daeshin läsnäolo on siellä yhä vain nähtävissä. Kun puhumme kauppayhteyksistä Filippiineihin, meillä on neuvottelut käynnissä ja meillä on tässä yksipuolinen väline, mutta erityisesti ottaisin esiin sen, että eh, edelleen Filippiinien pitää torjua laitonta kalastusta ja tätä seuraamme tiukasti. Ja eh, tämä eh, sopimus, se helpottaa läheisempiä suhteita solmimaan Filippiinien ja EUn välille. Kiitos. Kiitoksia. Ja edustaja Niina Jill, yksi minuutti. Minusta äh, Filippiinen kanssa suunniteltu yhteistyösopimus on hyvä asia. Sillähän tullaan vahvistaneeksi äh, suhteita äh, tähän maahan ja koko alueeseen, jonka merkitys kasvaa voimakkaasti. EU on Filippiinen erittäin tärkeä kumppanimaa mutta minkä, minkä verran meillä on sananvaltaa, kun siellä TTIP ja muut kauppasopimukset alueen kanssa astuvat voimaan siinä vaiheessa, kun nämä on sitten voimassa ja ratifioituja voimassa, me haluamme olla askeleen, askeleen edellä, eh, kun käymme neuvotteluja NTFS, NTIFstä. Me haluamme pyrkiä tällaiseen alueelliseen sopimukseen Kaakkois-Aasian kanssa. Ja toinen tärkeä painopistealue on Etelä-Kiinan Etelä-Kiinan meri, jossa kiinalaiset provokatöörit ovat päivittäin siellä aiheuttamassa epävakautta paitsi koko maailmalle, myöskin meidän äh, kauppa, äh, kaupallemme. On tärkeää, että EU toimii siellä huomattavasti aktiivisemmin kuin tähän asti, ei kuitenkaan e omistaen silmänsä sitten samalla ihmisoikeusleikkaukselle ajatellen, että tämä tuore äh, presidentti Viimeksikin, viimeksi eilen lausui asioita, jotka aiheuttavat huolta. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Seinfeld. Kiitoksia puhemies. Kakkois-Aasia ja varsinkin eteläisen Kiinan meri on hyvin vaarallista aluetta. Se on sellainen alue, jos, joka on räjähdysaltis monien konfliktien takia. Mutta toisaalta taas on, mm, siellä on paljon armeijoita. Tämä on tietenkin äh, yksi niistä kielteisistä seikoista, joita liittyy tälle alueelle. Ja siellä on myös äh, nopeaa talouskehitystä. Siitä syystä EU, EU pitäisi äh, olla vahvasti läsnä poliittisesti ja taloudellisesti tuolla alueella. 100 miljoonaa eh, asukasta Filippiineillä. Meidän täytyy pitää läheiset eh, suhteet tähän kansaan ja siitä syystä olen tyytyväinen tähän sopimukseen kumppanuudesta ja yhteistyöstä. Olen tyytyväinen siitä, että neuvottelemme vapaakauppasopimuksesta. Kiitoksia. Ah. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Moska. Kiitos puhemies. Filippiinit on tällä tärkeällä alueella globaalisti tärkeä strateginen kumppani esimerkiksi kehityksen alalla. Ja täytyykin edistää kauppaa sen kanssa ja myös vahvistaa ihmisoikeuksia strategisesti. Se, että nyt avataan kauppaneuvottelut ja tämä sopimus täytyy per, se täytyy perustaa ihmisoikeuksien vaalimiselle ja tuleva vapaakauppasopimus on tietysti luonnollista tulosta tälle, tämän kehi, tälle kehitykselle. On tärkeää ottaa luoda tiiviit suhteet tuohon alueeseen ja meillä on yhteiset arvot ja siksi molempien osapuolten työntekijät ja kansalaiset voivat hyväksyä tästä. Eli meidän täytyy tätä kaikkea vaihtoa vahvistaa. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi meillä on Catch the Eye-menettely ilman puhujalistaa. Ensimmäinen ja viimeinen puhuja, edustaja Maijas. Kiitos herra äh, puhemies. Nämä äh, asialliset suhteet ovat erittäin tärkeitä. Esimerkiksi vaikka äh, eurooppalaisia maailmankansallisia yrityksiä, jotka siellä investoivat ja pyrkivät siellä kasvua edesauttamaan siellä, mm, siellä, siellä on vuoristoalueella kuitenkin työolot sellaiset, jotka eivät tuskin kestä päivävaloa. Lapsityövoimaa käytetään ja, se, ja päivän ihan arkipäivää ovat erilaiset väärinkäytökset ja väkivallanteet. Köyhyys on syvällä juurtunutta. Tämä kumppanuussopimus Filippiinien kanssa tekee tietysti tilanteen aina mutkikkaaksi. Se tulee siellä kasvattamaan työttömyyttä, ei, ei suinkaan helpottamaan. Ihmisoikeuksien loukkaukset saavat siellä jatkua häiri, Ja, ja siellä vaan ajatellaan monikansallisten yritysten etua. Kiitoksia oikein paljon. Ja nyt meille puhuu korkea ulkopolitiikan korkea edustaja, ministeri Kändäs. Olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia puhemies. Erittäin hyödyllinen näkemysten vaihto. Minä haluaisin kiittää jäseniä puheenvuoroista. Minä kuuntelin teidän puheenvuoronne tarkkaan ja äh, huomioin kyllä teidän huolenne ja odotuksenne ajatellen kumppanuutta ja yhteistyötä koskevaa puitesopimusta ja yhteyksiämme Filippiineihin Tästä keskustelusta voimme vetää johtopäätöksen, että edelleen haluamme kehittää Euroopan ja Filippiinien välisiä suhteita, mutta voimme vakuuttaa, että nyt meillä on yhteiset intressit ja arvot. Tässä viitattiin erilaisiin kysymyksiin ja varsinkin ihmisoikeuskysymyksiin, vapaakauppaan, Kiinanmeren tilanteeseen ja rauhanprosessiin Filippiineillä. Aivan ensiksi käsittelisin ihmisoikeustilannetta. Nyt haluaisin väistää nämä huolenne EUn arviot ihmisoikeustilanteesta. Olemme huomanneet, että siellä on parannusta ollut 2014-2015. Kertomus on annettu teille 2016 tammikuussa ja edelleen jatkossakin arvioimme, että noudatetaan YK ihmisoikeussopimusta. GSP Plus päätöksessä se näkyy ja meillä on myös välineet, joilla voimme vahvistaa institutionaalista kapasiteettia ja edelleen tällä tavoin kansainvälisen ihmisoikeuskomission toimintaa. 2017 eh, tarkastellaan kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Filippiinien taholta ja eh, silloin perustetaan ihmisoikeusdialogi. Sitten vapaakauppa-alue, neuvottelut ne käynnistettiin kaksi, viime vuoden lopulla. Meillä oli ensimmäinen kierros tämän vuoden toukokuussa ja toivottavasti saamme nopeasti päätökseen tämän sopimuksen asian alueella. Filippiinit ovat erittäin tärkeä kumppani meille, neljänneksi suurin talous ja toiseksi suurin markkina-alue Äh, kauppayhteistyö, palveluyhteistyö äh, yli kolme miljardia 2014. EU on myös suurin sijoittaja, sijoittaja Filippiineillä. Ja äh, usein ajatellaan, että se on Yhdysvallat, mutta kyllä se Euroopan unioni on. Ja sitten kilpailu, merkittävä kysymys vapaakauppaneuvotteluissa – mutta kaupan kestävyys ja vaikutusten arviointi ajatellen kahdenvälisiä vapaakauppasopimuksia, mutta ihmisoikeuskysymykset tulevat tässäkin esiin, samoin kuin vaikutusten arviointi ja kestävyyden arviointi. Ja kaikki teistä puhuivat strategisesta tilanteesta Filippiineillä ja sen ulkopuolella. Ensinnäkin tämä eteläisen Kiinanmeren alue ja nyt tuo tuomioistuin, mikä on sitten Euroopan unionin kanta. Ehkä tiedätte, että tästä on annettu julkilausuma tästä alueesta olemme esittäneet kantamme jo siitä, että meidän täytyy säilyttää oikeusvaltioperiaate. Siellä pitää rauhanomaisesti sovittaa konflikti ja nämä ovat äh, juuri pääkohtia neuvoston päätelmissä. Tietenkin äh, itsemääräämisoikeuskysymys, äh, siinä meillä ei ole kantaa. Emme ota kantaa. EU on YK on sopimuksessa, joka koskee meriä, merialueita. Ja tiedämme, että menettelyt ovat käynnissä ja toivottavasti ne saadaan julkiseksi tänä kesänä. Ja sitten äh, menettelyt äh, Kiinan ja ASEANin välillä. Äh, se on kestänyt aika pitkään jo ja siinä on paras ratkaisu jo näkyvissä ja toivottavasti tällä tiellä jatketaan. Ja aivan lopuksi sanoisin vielä, että miten tärkeää on sisäinen rauhanprosessi Filippiineillä. Tämä on yksi virstanpylväitä, varsinkin filippiiniläisille, eh, kun uusi hallinto tulee valtaan. Se eh, voi edetä rauhanneuvotteluissa ja eh, näin me tietenkin edistämme näitä neuvotteluita eri osapuolten välillä ja on nähtävissä, että Euroopan unioni tukee rauhanneuvotteluja ja EU e tukee myös täytäntöönpanoa Banksamoron-sopimuksessa. Se on merkittävä ohjelma, yli 5 miljoonaa euroa. Sen täytäntöönpano alkoi jo 2015 elokuussa. Kiitoksia. Thank you well. Dziękuję bardzo. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia ministeri.